Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään Sven Giegolin mietintöä. Euroopan finanssivalvojen järjestelmän tarkistaminen ja annan puheenvuoron edustaja Giegol. Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe... Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kollegoja, ennen kaikkea varjostelijoita, Rova Lulling ja Sanchez Presedoa, kiittää sydämellisesti hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön yhteydessä, sillä Kolme vuotta sittenhän me jo hiukan toisenlaisessa kokoonpanossa intensiivisesti yli ryhmärajojen pyrimme saamaan aikaan eurooppalaista finanssivalvontaa viranomaista. Tuo oli silloin pitkä prosessi. 26 kolmikantaneuvottelua neuvoston kanssa pitkiä keskusteluja siitä, miten eurooppalaiset valvontaviranomaiset voidaan kriisin jälkeen saada sellaisiksi niin tehokkaiksi, että ne todella pystyvät tehokkaasti harjoittamaan finanssivalvontaa. Nyt pitkien vaikeiden neuvottelujen jälkeen nämä valvontaviranomaiset ovat tehtävissään. Olemme tehneet yhteenvetoa kolmen vuoden jälkeen. Olemme antaneet kolme selvitystä tehtäväksi yksi sektorikohtaisen osalta valvojen osalta käsitelleet vakuutuksia ja markkinoita ja sitten myöskin mak- makrovarovaisuuteen liittyvän selvityksen tulos. Tästä oli mielenkiintoisen hyvin lähellä sitä, mitä samantyyppiset selvitykset komissiossa ovat saaneet Äh, selville, että valtavirastot toimineet todellakin hyvin, ne ovat toimivaltaansa tehtävänsä täyttäneet hyvin pitkälti kaikilla lainsäädännön alueella, mutta kun on kysymys muista oikeuksista, joita meille antaneet näille viranomaisille, valvontaviranomaiset usein eivät ole voineet tehdä tehtäväänsä. Kysymys on ennen kaikkea siitä, mitä tapahtuu, kun ei panna toimien eurooppalaista lainsäädäntöä. Monissa jäsenvaltioissa nimittäin ei ole viety tätä lävitse, ei ole ollut oikeastaan mitä sellaisia oikeudellisia rikomuksia, joita kolme viranomaista olisi saanut tietää. Myöskin sitova kistojen ratkaiseminen, mutta eurooppalaisten valvontaviranomaisten mahdollisuus saada aikaan eurooppalaista, eurooppalaista kiistoratkaisua, tätä ei hyödynty juuri lainkaan tätä mahdollisuutta. Ja Toisin sanoen, siis nämä osoitus, selvitykset ovat osoittaneet, että me emme ole päässeet niin pitkälle kuin me oikeastaan halusimme. Makroprudentiaalinen valvonta ajatellen systeemiriskejä on hyvin tärkeää. Olemme havainneet siinä suuria puutteita. Viranomainen on huomattavasti pienempi kuin vastaava laitos Yhdysvalloissa, ja se ei ole pystynyt todella toimimaan ennaltaehkäisevästi, ehkä myöskin siksi, että olemme keskellä kriisiä. Näiden diagnoosien lisäksi mietinnössä sanotaan myös selvästi, että on suosituksia, joita olemme antaneet. Niihin liittyy se, että valtaviranomaiset täytyy saattaa kykeneviksi toimimaan riippumatta kansallista viranomaista ja tekemään näitä päätöksiä riippumatta viranomaisista. Tällä hetkellä ne on se, että päätöstä ei ilman kansallista valvontaviranomaista voida saattaa niin pitkälle, että tapahtuisi toimintaa Euroopan tasolla. Tässä me haluamme tehdä nyt riippumattomaksi nämä eurooppalaiset valvontaviranomaiset. Ensinnäkin ne, ne voivat katsoa, onko tapahtunut rikkomuksia kansallisella tasolla ja myöskin käynnistää tähän liittyvät toimet. Yleisesti ottaen tässä pyrimme myöskin vahvistamaan eurooppalaisten valvontaviranomaisten tehtävää vasemaa ylipäätään. Lisäksi myöskin haluamme yksinkertaistaa tietojen saattavuutta Kaikkien eurooppalaisten valtaviranomaisten tulee saada haltuunsa samat tiedot kuin kansallisilla viranomaisilla on, niin ne pitää pystyä myöskin harmonisoimaan toimintansa niin, että ne voivat rahoitusalan yrityksiin toiminnassa toimia niin, että kustannukset eivät nouse suuriksi silloin, kun tätä toimintaa harjoitetaan. Me haluamme myöskin yhtäläisen rahoituksen näille viranomaisille. Nyt Komissiolla on vuosi aikaa tarttua näihin ehdotuksiin tai perustella meille, miksi se ei tee, niin minä ymmärrän, että komission ehdotus on odotettavissa ja odotamme jännityksellä, mitä meihin, mitä meille sieltä on odotettavissa. Olisin iloinen, jos monet meidän ehdotuksistamme, jotka ovat syntyneet yli ryhmärajojen, on todella keskusteltu hyvin pitkälti yksimielisyydessä, että nämä löytäisivät tiensä teidän ehdotuksen, herra komission jäsen. Paljon kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron edustaja Lullingille. Minun on todettava, että kuten esittelijäkään, en sen kummemmin näe reikiä juustossa niin sanoakseni, eh, kun ajattelee eurooppalaisten valvontaviranomaisten eh, toimintaa, ainakin noin äkkiseltään eh, tarkasteltuna seitsemän kuukautta sitten tämä oma-aloite mietinnön yhteydessä asetin vaakalaudalle sen, onko ylipäätään järkevää tällaista tekstiä laatia, kun Euroopan komissio oli julkaisemassa tämän vuoden tammikuussa 2010 vuonna perustetun kolmen valvontaviranomaisen toiminnan arviota. Ja kuitenkin kun Euroopan keskuspankin rooli ja valta on valtava, valtavasti kasvanut, on tilanne ikään kuin heittänyt härän pyllyä. Joka tapauksessa mielestäni voidaan todeta, että lienee turhaa valmistella tällaista tekstiä, joka on taas yksi lisää lisää aikaisemmin julkaistuihin teksteihin, joista löytyy roppakaupalla suosituksia, johdanto-osan kappaleita ja niin edelleen. Mutta itse asiasta tuskin olla eri mieltä, mutta se mitä tulee muotoon, kyse ei ole Euroopan parlamenttia kiinnostavasta asiasta. Sanchez Presedo. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa edustaja Sanchez Presedo. Puhemies, Euroopan finanssivalvojärjestelmän luominen vuonna 2010 on uusi asia ja sitä ollaan nyt ensimmäistä kertaa arvioimassa. Siksi haluankin esittää kiitokset herra Kiikodelle ja muille asiaosallistuneille. Meillä on olemassa myöskin Euroopan valvontaviranomaisten valvoja asiaan ja kävi ilmi, että järjestelmän tehokkuutta, avoimuutta ja automaattista tiedonvaihtoa pitäisi parantaa ja luonnollisesti budjetti-itsenäisyyttä, kuten myöskin johtokunnan ja puheenjohtajan painoarvoa ja, ja itsemääräämisoikeutta pitäisi miettiä. Niin kuin sanottu, kyse on rahoituslaitoksia valvovasta instanssista, joka pyrkii valvomaan Euroopan unionin kuluttajien ja kansalaisten etuja. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että makrotaloudellista valvontaa on vahvistettava ja järjestelmässä mukana olevia tahoja niin ikään tuettava, jotta saadaan aikaiseksi yksi yhtenäinen valvontajärjestelmä, joka toimii hyvin. Match. ah, yes. Do you want to... Haluatteko kuulla kysymyksen herra Davonilta? Kyllä. Olkaa hyvä. Uh, uh, Mr. Herra Sanchez Presedo, paljon kiitoksia siitä, että päätätte vastata tähän. Te kerroitte, puhuitte tästä automaattisesta tietojen vaihdosta ja avoimuudesta. Teidän äh, mielestäni pitäisikö tämän automaattisen tietojen vaihdon ja avoimuuden myöskin sisältää Luxemburgin säännön, kun ajatellaan, että se on tällainen vero keidas Euroopan unionin sisällä. Si- ah, no, eh, niin, anteekseni, onko laillista, eh, että herra Sontea on tässä komission puheenjohtajaehdokkaana, kun hän itsekin käyttää tuota eh, veroparatiisia? Yo creo que son los... Minun uskoakseni poliittiset eh, puolueet ja kansalaiset eh, muodostavat demokraattiset prosessit ja itse puolan sitä, että valvontajärjestelmä on osa eurooppalaista eh, toimintamallia. Ja se, että puhutaan automaattisesta tiedon välityksestä, on käsittääkseni paras mahdollinen. Sen kautta on mahdollista vähentää esimerkiksi kustannuksia. Thank you very much, Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Arvoisa puhemies, tämä on eittämättä erittäin tärkeä aihe. Ja herra Giegoldia tuleekin tässä kiittää hänen tekemästään loistavasta työstä ja Rova Lulling, joka on nyt 85-vuotias ja tämä on hänen viimeinen istuntonsa. Hän on tehnyt erittäin hienoa työtä. Nyt me olemme elpymässä Irlannissa, mutta tämä ei liittynyt sääntelyn puuttumiseen, vaan siihen, että sen ei ryhdytty ja tämä johtui siitä, että valvonta ei ollut. Ja nyt kun meillä on EUn laajuiset määräykset ja valvonta, niin sitä todellakin tarvitaan – me haluamme oppia tästä. Ja sitten toisekseen, että pitäisi osoittaa, että riippumatta siitä, joka käsittelee näitä tilanteita, aina tarvitaan joku, joka on yläpuolella, joka arvioi näiden henkilöiden työtä. Mitä tulee esimerkiksi laatuun, jatkuvuuteen ja, että, ja siihen, että, että miten nämä valvojat tekevät työtä jatkossa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Keskustelu on päättynyt mutta minun täytyy antaa puheenvuoro herra Borgille, komission jäsenelle. Kiitoksia puhemies, arvoisat edustajat. Komission nimissä haluan kiittää esittelijä Sven Giegoldia, talousasioista vastaava valiokunta Euroopan parlamenttia tästä työstä, joka liittyy Euroopan finanssivalvojen järjestelmään. Äh, tämä mietintö painottaa sitä tärkeyttä, mikä EFVJllä on äh, rahoitus- tai finanssivalvontaan äh, euroalueella. Ja tämä on perustettu, jotta voidaan käsitellä niitä, sitä pirstaloittunutta valvontaa, mikä tällä hetkellä on ja minkä kriisi toi esiin, ja myöskin koordinaation puutetta valvojen välillä – viranomaiset ovat vastanneet näihin odotuksiin. Tässä myöskin painotetaan joitakin asioita, joita tulisi parantaa, varsinkin kun ajatellaan viranomaisten hallintoa ja tässä voitaisiin keskittyä paremmin eri etuihin. Me pidämme erittäin hy- hyvänä niitä asioita, joita tässä otetaan esille ja olemme yhtä mieltä siitä, että Viranomaiset ovat kulmakivenä näissä uudistuksissa, joita on pyritty tekemään finanssikriisin puhkeamisen jälkeen. Ovat vaikuttaneet järjestöjen toimintaan ja myöskin ovat kehittäneet omat profiilinsa ja tästä syystä näistä rooleista tulisi pitää kiinni ja niitä tulisi vahvistaa. Me olemme sitä mieltä, että pankkiunionin perustaminen vaikuttaisi finanssivalvojen järjestelmää, mutta se ei kuitenkaan asettaisi kyseenalaiseksi se, sen olemassaoloa, vaan päinvastoin EFVjillä on ehkäpä ratkaisevampikin rooli tänä päivänä, että se varmistaa EU-lainsäädännön so soveltamisen EUn alueella. Ja tätä, tämä myöskin, tätä roolia vahvistetaan. Euroopan järjestelmän riskikomitea on tässä mukana. Se on ainoastaan maantieteellinen ja se kattaa tiettyjä sektoreja. Ja olisi tällä hetkellä ennenaikaista valvoa näitä liikaa, mutta niitä valvotaan kuitenkin tulevaisuudessa. Mielestäni on hyvä, että tässä mietinnössä otettiin tiettyjä avaintekijöitä esille, kun ajatellaan näiden viranomaisten toimintaa pitäisi keskittyä siihen, että miten voidaan varmistaa, että tärkeät päätökset tehdään eurooppalaisten etujen mukaisesti. Pitäisi myöskin pohtia enemmän sitä, että voitaisiin otavirtaistaa rahoitusta ja varmistaa, että viranomaiset voivat täyttää mandaattinsa ja ottaa huomioon myöskin rahoitukselliset rajoitukset sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Olemme myöskin yhtä mieltä siitä, että päätöksentekoprosessin hallintoneuvostossa voitaisiin jouhevoittaa. Ja otamme huomioon tämän mietinnön sisällön, kun valmistelemme tätä asiaa jatkossa. Paljon kiitoksia. Komission jäsen Borg, keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Seuraava aihe esityslistalla on Sofia Infeldin mietintö, asiakirjojen julkisuus. Annan puheenvuoron nyt esittelijälle neljäksi minuutiksi. Yes, thank you, chair. Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus tällaisen lyhyen keskusteluun aiheesta, joka on avoimuus. Ja haluaisin aloittaa